Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Minulla on tiedotus kollega Auke Zailstra on 8. syyskuuta 2015 liittynyt ENF-ryhmään. Ja koska meillä on oma koodinsa taloudellisista eduista, puhemies on päättänyt, että 9. syyskuuta 2015 herra Gerolf